The President. Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää kollegat. Me jatkamme istuntoa. Seuraava asia esityslistalla on kyselytunti neuvostolle. Haluaisin toivottaa ministerin Belgian puheenjohtajamaasta tervetulleeksi. Ensimmäinen kysymys sen on esittänyt rouva Blinkevichiutte ja se liittyy vammaisiin ja Eurooppa 2020 strategiaan. Eli kun ministeri on valmis, niin mielellämme kuuntelemme vastauksenne. Madame la Présidente, euh, Rouva puhemies, hyvät kollegat, neuvosto pitää erityisen